Hän oli urheanainen, suuremoinen lehtinainen. Hän ymmärsi tämän ammatin sisällön, etsiä totuutta, tosiasioihin perustuen ilman, että hän pelkäsi ketään. Ja hän ei pelännyt tehdä sitä viimeisen hengenveton asti oman velvollisuutensa täyttäen. Hän koko uransa aikana ei koskaan menettänyt intoaan. Hän jatkoi taisteluaan hämäryttä vastaan, nostaen ääntään ja ainoastaan luottaen omiin lukijoihinsa, koska hän oli omasta mielestä velvollinen kertomaan tarinansa hänelle, lukioilleen. Tässä hengessä hän julkaisi yli 20 000 artikkelia hän paljasti vallan väärinkäytöksiä, korruptiota ja huonoa hallintoa. Kuten jokainen aito lehtimies ja nainen, hän oli sotilas eturintamassa puolustaen meidän arvojamme. Ja vain riippumattomin ja vapaan lehdistön ansiosta – me voimme puolustaa, ja meidän velvollisuutemme on puolustaa demokratiaa, oikeusvaltiota, sananvapautta. Kaikkia perusoikeuksia, joihin perustuu myös Euroopan unionin rakentaminen, koko sivistyksemme rakentaminen. Unionimme on muutakin kuin markkinaa, rahaa tai pankkia. Se heijastelee näitä arvojamme ja moninaisuuttamme keskeisessä ihmisarvo ja henkilön vapaus. Sen puolustamiseksi jokainen päivä Euroopan unionissa me joudumme vahvistamaan myös viestimien riippumattomuutta. Minä olen ylpeä parlamentista. Se on aina voimaperäisesti nimenomaan ollut tällä linjalla. Daphnen murhaa ei saa jättää rankaisematta. Miten me voimme uskottavasti jatkaa ristimiesten puolustamista, ellemme anna heille myös oikeutta suojelua myös omissa rajoissamme. Minä odotan, että Malta viranomaiset tekevät kaikkensa, jotta saadaan päivän valoon kaikki tosiasiat. Meidän täytyy kääntää kaikki kivet. Minä pidän välttämättömänä, että Europol on mukana niin, että tehdään kansainvälinen tutkinta, missä kaikki poliisivoimat voivat kantaa kortensa kekoon. Näin voidaan pidättää ja tuomia syylliset. E questo kansainvälisen toiminnan myötä. Olenkin viimeisessä valtion ja hallitusten päämiesten kokouksessa esittänyt vetomuksen. Daphnen antama esimerkki on sellainen, jota me emme saa unohtaa. Tästä syystä eilisiltana puhemiehistön päätti, että me nimeämme Daphne Caruana Litsarksi lehdistösalin Euroopan parlamentissa täällä Strasbourgissa. Meillä on täällä yleisölehterillä hänen perheensä läsnä hänen puolisonsa, kolme lastaan. Ja haluaisin kertoa, miten me haluamme osoittaa solidarisuutta heille, kaikille maltalaisille. He nimittäin sunnuntaina menivät kaduille valtiakseen oikeutta ja vahvistakseen tätä velvollisuutta. Puoli miljardia eurooppalaista kansalaista on maltalaisten rinnalla. Questo applauso. Nämä suosionosoitukset, hyvät tahden perheenjäsenet, ovat hyvin selkeä viesti. Euroopan parlamentti ei aio luopua selvittämästä teidän vaimonne, teidän äitinne ja teidän sukulaisenne murhaa ennen kuin saamme totuuden esille. Me emme vaikene ennen kuin me olemme saaneet kiinni nämä murhan miehet tässä murhassa. Ja nyt pyytäisin teiltä kaikilta, että nousette seisomaan kunnittain tätä naista ja pidämme minuutin hiljaisen hetken Daphnen muistoksiin. Edustaja Korvin Mikke, työjärjestyspuheenvuoro. No micro. Mikrofoni. One million euro for finding, Miljoona euroa sille, on luvattu, että löydetään ja luovutetaan poliisille tämän maltalaisjournalistin murhaajat. Paljon kiitoksia kollega Korvin Mikke. Siirrymme nyt äänestämään. Rikeen mietintö. Ensimmäisenä kollega sieltä, työjärjestyspuheenvuoro. Täsmennys. Rouva Kalitsialla me osoitimme osanottamisen on kammottavaa, se on välttämätöntä, mutta me ehkä voisimme ryhtyä sanoista tekoihin. Me haluamme kohta väärinkäytössä paljastajia ruveta myös suojelemaan. Ja myös silloin, kun he käytyvät lehdistön puolella, jos haluamme puolestaan, niin kaksi, kolme ja neljä tarkistuksia vastaan pitää äänestää.